Markus Weber mietintö järjestysvälineiden markkinoista, järjestysvälineiden markkinoista, väärinkäytöstä ja arvopaperitoimituista. Annetaan puheenvuoro edustaja Ferberille ensiksi. Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsenet, kollegat. Olen erittäin pahoillani, että neuvoston edustaja ei ole paikalla, vaikka haluaisin oikeastaan kiittää häntä, että heillä on todellakin onnistunut näin lyhyessä ajassa tehdä tällainen lykkäysehdotus. Ja kun komission jäsen saa vielä kuulokkeet päähän, sen voi ottaa sitten komission kritisoinnin. Kun 2014, jos muistatte, huhtikuussa 2014 tässä talossa puhuimme Mifidistä ja Mifiristä, ja silloin oikeastaan olemme sitä mieltä, että tässä on eurooppalaisen mm, rahastomarkkinasääntelyn peruskivi, josta voimme olla ylpeitä, joiden kanssa voi myöskin ylpeänä mennä äänestäjien luokse. Ja nyt ikävä kyllä, vähän yli kaksi vuotta sen jälkeen nyt puhutaan sitten jatkoajasta. Ja tänä iltapäivänä tulee myöskin päättämään tämän, että vielä vuodella voitaisiin lykätä tätä koska varsinkin vastuuviranomaiset, valvontaviranomaiset eivät kyenneet hankkimaan tarvittavaa infrastruktuuria ja mitä tulee delegoituihin säädöksiin, komissio ei kykenyt myöskään pitämään kiinni siitä aikataulusta, josta sovittiin vuonna 2014. Haluaisin jo tässä yhteydessä todeta, että jos meillä oli yksi tärkeä asia viime vaalikaudella, niin nimenomaan tärkein oli rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen ja huolehtia siitä, että ihmisillä on pääsy rahoitukseen ja että esimerkiksi spekuloinnin kautta ihmisiä ei ajeta ahdinkoon ja että nämä markkinat olisivat mahdollisimman terveet ja vastattaisiin haasteisiin. No, tarkoitus on, että kolme, kolmas tammikuuta 2018 tämä astuu voimaan, on todella pahoiteltavaa. Toisaalta haluaisin myös sanoa, että me ja tarkoitan tässä neuvostoa ja parlamenttia, me olemme onnistuneet hyvinkin lyhyessä ajassa. Me tarvitsimme vähemmän aikaa kuin mitä komissio tarvitsi oman ehdotuksensa laatimiseksi tästä lykkäämisestä. Olemme identifioineet ne kohdat, jotka komissio ohitti koska tiettyjä asioita ei ole siirretty, vaikka ne kuuluvat yhteen, ja teemme jotain, mitä Euroopassa aikaisemmin ei ole tehty. Eli kaikki ne ongelmat, jotka liittyivät täytäntöönpanoon, me löysimme ne ja korjasimme ne. Haluaisin vielä kerran todeta, että ei ole niin, että Euroopan ja jokaisessa direktiivissä ja asetuksessa käsittelee ja kykenee ottamaan mukaan kaikki mahdolliset yksityiskohdat ja ongelmat. Sen vuoksi sanoimme, että meidän täytyy jälkikäteen hieman vielä säätää tiettyjä kohtia, ja me parlamentissa onnistumme tässä erittäin hyvin, ja haluaisin tässä sen vuoksi kiittää kaikkia avustajia, työntekijöitä, varjot, esittelijöitä, jotka ovat kaikki tehneet yhteistyötä tässä, ja onnistuimme keskittymään nimenomaan niihin ydinkohtiin, joita täytyy vielä hieman korjata. Eli ei kysymys ollut mistään valtavasta listasta. Ja neuvosto oli tarpeeksi joustava. Alankomaiden puheenjohtajakausi siis, me kykenimme hyvin nopeasti lyhyessä ajassa sopimaan näistä asioista. Eli me yritimme löytää olemassa olevat ongelmat ja saada ne vielä järjesteltyä ilman, että ne jouduttaisiin ottamaan mukaan johonkin muuhun lainsäädäntöön jossain muussa yhteydessä. Eli tämä on nyt järkevää lainsäädäntöä. Joskushan on pakko jälkikäteen vielä hieman korjata tai sopeuttaa lainsäädäntöä, mutta nyt onnistumme etukäteen. Pyydän, että komissio todellakin huolehtii siitä, että nämä puuttuvat säätelystandardit saadaan aikaan niin, että markkinat tietävät mahdollisimman nopeasti, mikä heitä odottaa niin, että markkinat voidaan hoitaa niin kuin me haluamme. Eli me haluamme vakaat rahoitusmarkkinat, jotka ansaitsevat investoijien luottamuksen ja että huolehdimme myös siitä, että ylilyönnit jäävät menneisyyteen. Tämä on meidän tehtävämme ja siihen olemme pyrkineet. Kiitos. Kiitoksia Kiitokset tästä komission jäsen Hill, olkaa hyvä. Puhemies, kiitoksia. Olen kovasti iloinen, että saan tämän tilaisuuden keskustella tarkistuksista MIFID 2, 2 ja huomaan, että kovasti työtä on tehty täällä Euroopan parlamentissa, neuvostossa, jotta saadaan näistä sovittua ennen heinäkuuta. Olen erityisen kiitollinen herra Ferberille, varjoesittelijöille tässä asiassa siitä, että on pidetty tahdista kiinni ja asia on toteutettu näin tehokkaasti. Olen kovasti samaa mieltä siitä, mitä herra Felber sanoi, Felber sanoi että tämä paketti on os, tärkeä osa rahoitusalan uudistuksia. Tämä lisää avoimuutta markkinoilla ja parantaa seuranta ja valvonta. Tässä vastattiin G20-vaatimuksiin jotta hyö, muutettaisiin hyödykerahoitusmarkkinoita, jotta markkinat toimisivat paremmin, jotta ne olisivat kestävämmät, sitkeämmät, vakaammat. Ja edelleen tietenkin pyrittiin vahvistamaan investoijien suojaa, suojaa ei vain varmistamalla sitä, että sijoittajalla on oikeaa tietoa käsissään, vaan myös ottaen käyttöön vahvempia sääntöjä, että vältettäisiin eturistiriitta kysymyksiltä, joten me sovimme tavoitteesta, jos tämä nyt on tavoite, niin haluamme, jos haluamme tämä saavuttaa, tarvitsemme tätä lainsäädäntöä kunnolla toteutettuna niin, että saadaan aikaan oikeudellista varmuutta, eikä kuitenkaan häiritä markkinoita, jotka palvelevat sijoittajia, yrityksiä, auttavat yrityksiä hoitamaan riskejään. Tämä reformi oli aina sellainen, jonka tarkoituksena on olla kunnianhimoinen. Tässä vaaditaan tietoa sadoista eri, eri kauppapaikoista. 15 miljoonasta rahoitusvälineestä on myös tietoa. Kun ajatellaan haasteen suuruutta ja IT-järjestelmän monimutkaisuutta, että tässä tarvitaan niin kuin mielestäni ihan oikein on todettu, että ai, enemmän aikaa tosiaankin tarvitaan, että asiat sujuvat kunnolla. Ei haluta heikentää uusia puitteita, vaan varmistaa se, että asiat toimivat kunnolla silloin, kun aletaan sitä käyttää. Joten heidän pyynnöstään on ihan totta, että me ehdotamme sitä, että la- pidennettäisiin MIFID kahden käytäntöön, täytäntöönpanoa vuoteen 18 saakka ja olen kiitollinen Euroopan parlamentille ja Ekon valiokunnalle heidän tuestaan tässä asiassa, jota näen järkevänä ehdotuksena. Niin kuin herra Ferber, olen myös iloinen siitä, että olemme välttäneet sen, että emme mene tarkastelemaan uudestaan avainkysymyksiä paketissa, josta sovittiin vain kaksi vuotta sitten, mutta me olemme tehneet joitakin teknisiä muutoksia paketissa ja näin parannetaan sääntöjen laatua. Suurempi selkeys, avoimuusvaatimusten to, to, to, vaikutukset, liiketoiminta muodostuvassa kokonaisuuksissa. Ja tässä parlamentin tarkistus auttaa meitä saamaan tasapainon oikeille tuolla, oikealla tolalle. Siis avoimuusjärjestelmä ennen kauppaa sitä sovelletaan silloin, kun tarpeen on ilman, että turhaa taakkaa asetetaan sinne, missä ei ole tarvetta. Myös oli oikein vapauttaa SFT-toimet avoimuusselvitykseltä, siis rahoittaminen arvopapereilla. SFT ei muodosta hintoja ja niitä säännellään tietenkin omalla lainsäädännöllä jatkossa ja näin lisätään avoimuutta tällä alalla. Se loisi kuitenkin taakkaa eikä juurikaan palvelisi, jos tällaisia avoimuussääntöjä tässä sovellettaisiin. Mitä tulee sitten vapautuksiin, kun toimitaan omaan tiliin, varmistetaan, että muut kuin rahoitusyritykset eivät kuulu MIFID 2 piiriin ja sen hallin, vaatimuksiin ja mm, vakavaraisuusvaatimuksien piiriin. Nyt pyrimme saamaan hyväksyttyä toisen osan toimenpiteitä kesäkuussa. Olen täysin samoin herra Ferberin kanssa siitä, että meidän täytyy pitää kiinni tästä tahdista. Ja eri alueilla olemme pyytäneet EAV, Euroopan viranomaiset pohtimaan kysymyksiä, joita on tullut esiin myös Euroopan parlamentissa koska kun ajatellaan sitä kokonaisuutena, uskon, että näiden toimien pitäisi saada MIFID 2 tehokkaampi. Jäsenvaltioiden täytyy siirtää MIFID 2 lainsäädäntö ensi vuoden heinäkuuhun mennessä omaan lainsäädäntöön, jos teollisuussektori alkaa soveltamaan niitä tammikuusta 18. Mielestäni tämä on järkevä tapa edetä ja varmistaa, että siirrytään sujuvasti lainsäädännön täytäntöönpanoon ja saadaan aikaan suurempaa avoimuutta, parempaa kuluttajasuojaa ja suurempaa tehokkuutta Euroopan rahoitusmarkkinoille. Kiitoksia. Grazie, komissario Hill. Ora passiamo ai rappresentanti gruppi politici. Kiitokset sitten poliittiset ryhmät. Seuraavaksi edustaja Kara CPP-ryhmän e nimissä. Puhemies, komission jäsen esittelijä. Hyvät naiset ja herrat, me emme vain halua, vaan me tarvitsemme välttämättä vakaat rahoitusmarkkinat. Vakaat rahoitusmarkkinat ovat edellytys sille, että voimme palauttaa luottamuksen rahoitusmarkkinoihin toimimalla mahdollisimman avoimesti. Edellytykset vakaille rahoitusmarkkinoille ovat säätelyä siellä, missä välttämätöntä, enemmän avoimuutta ja enemmän valvontaa. MIFID ja MIFIRin yhteydessä tärkeintä oli suojella näitä markkinoita ja parantaa sijoittajan suojaa, joka mahdollista silloin, kun tekniset edellytykset ovat olemassa ja vain silloin. Ja nämä tekniset edellytykset, niitä ei ollut. Esittelijä viittasikin jo siihen, että yhtäältä tässä oli ihan selkeä aukko valvonnassa ja toisaalta komissio oli puutteellisia delegoituja säädöksiä. Ja sen vuoksi parlamentti tavallaan puuttui tähän. Kollega Ferberhän tässä jo viittasi tähän. Ja haluaisinkin kiittää siitä, että neuvosto käytti hyväkseen äh, nyt tämän jälkipelimahdollisuuden ja täytettiin nämä aukot, vaikkakin täytäntöönpano ongelmat nyt on äh, korjattu ja lainsäädäntöä on sitä myötä saneerattu. Siitä huolimatta komissio haluaa nyt siirtää, myöhentää tämän lainsäädännön täyt- voimaanastumista. Ja toki nämä määräajat ovat tiukkoja, mutta meidän tulee huolehtia siitä, että emme jää junasta ja meidän täytyy toki antaa nyt komissiolle ja yrityksille mahdollisuus saneerata toimensa niin, että 2018 saamme lopulliset vakaat rahoitusmarkkinat. Mr. Karas, there is a blue card for you. Edustaja Karas, teille on sininen kortti.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 kollegaa siitä, että hän haluaa vastata kysymykseen. Me kaikki olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme sääntöjä, että me tarvitsemme avoimia sääntöjä, jotka kaikki voivat ymmärtää. Mutta mitä Euroopan unioni voi tehdä, kun jonkun jäsenvaltion pankki ei noudata näitä sääntöjä, eikä esimerkiksi hoida valvontatehtävänsä? koska näin esimerkiksi tapahtuu Unkarissa arvoisa Karas. Niin puhemies, kuten te tiedätte, keskuspankit ovat riippumattomia. Niillä on kaikilla kansalliset parlamentit ja kansallinen suuri yleisö, jotka toimivat valvojina. Ja Euroopan parlamentti siinä vaiheessa, kun ongelmia mahdollisesti syntyy, niistä puhutaan avoimesti ja toimitaan toimivaltuuksien ja olemassa olevan lainsäädännön mukainen pyritään korjaamaan nämä ongelmat. Niin, minun täytyy vielä muistuttaa teitä, että meidän täytyy olla, viedä tämä keskustelu valmiiksi kello 12.30, koska silloin alkaa äänestys, joten pyydän teitä pitäytymään puheajoissa, koska muuten me emme mitenkään kykene tätä hoitamaan ja meillä ei jää lainkaan aikaa sinisille korteille. Edustaja Dots, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, kaikista lainsäädännöstä, jota sitten 2008 talouskriisin puhkemisen jälkeen on hyväksytty. MIFID-lainsäädäntö on yksi kaikista laajimmista ja tärkeimmistä. Aivan niin kuin edustaja Ferber sanoi, tämä lainsäädäntö on hyvin kunnianhimoinen soveltamisalaltaan. Se pyrkii markkinoiden avoimuuteen, parempaan kuluttajan suojaan, säätelee uutta huippunopeaa kaupankäyntitekniikkaa ja lopettaa äh, spekuloinnin esimerkiksi elintarvikkeilla. Tätä lainsäädäntöä meillä ei ollut ennen rahoituskriisiä ja kansalaiset kautta Euroopan joutuivat tästä maksamaan kunnianhimon ja soveltamisalan takia on ollut hyvin vaikeata, että arvopaperimarkkinaviranomainen olisi saanut kaiken valmiiksi eh, eh, alkuperäiseen päivämäärään 2017 mennessä. Tämä on totta kai meille pettymys. Olisi ollut parempi, jos parlamentti olisi ollut tietoinen tästä ongelmasta varhaisemmassa vaiheessa mutta kun otamme huomioon uuden järjestelyn, niin on tärkeää, että kaikki on kunnossa. Sen takia olen valmis tukemaan ehdotusta lykätä soveltamisen aloittamista 12 kuukaudella. Haluaisin toistaa kuitenkin, että tämä ei ole äh, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai teollisuudelle äh, jäädä lepäämään laakereillaan. Meille on kerrottu, että 12 kuukautta on vähimmäisviivästys. Jos näin on, niin jokainen päivä tarvitaan jotta voidaan varmistaa, että kaikki on valmista sitten, kun tammikuussa 2018 uusi järjestely käynnistyy. Mitään uutta viivästystä ei saa syntyä. Haluan kiittää Markus Ferberia esittelijänä ja kaikkia varjoesittelijöitä tässä aiheessa. He tekivät hyvää yhteistyötä. Tällä tavalla olemme voineet välittää selkeän viestin parlamentista juuri siitä, mitä me odotamme arvopaperimarkkinaviranomaiselta ja komissiolta. Me oletamme kuulevamme edistyskertomuksia säännöllisesti. Haluamme tietää tasan tarkkaan, miten tämä viive käytetään, jotta sitten 3. tammikuuta 2018 uusi parempi MIFID-järjestely astuu voimaan. Toiseksi me odotamme, että MIFID-huolemme otetaan todella huomioon. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme puhuneet näistä huolista aivan selkein sanoin. Jos ne eivät heijastu tason kaksi lainsäädäntöön, niin sitten meillä on vastuu ja oikeus hylätä meille tehty ehdotus. Minusta tärkein osa tason kaksi puitteita liittyy nimenomaan hyödykejohdannaisiin. Ei voida hyväksyä sitä, että keinottelijat ja rahoitusmarkkinat voivat manipuloida näitä markkinoita niin, että esimerkiksi elintarvikkeiden hinnat nousevat ja tuottajat kärsivät. MIFIDissä todetaan, että tällaisen keinottelun on päätyttävä ja positiolimitit on siksi tasa, tarkkaan huomioitu. Tässä toisen asteen lainsäädännössä tällaiset positiolimitit sitten määritellään. Haluan nähdä, että nämä raja-arvot ovat mahdollisimman tiukat ja mahdollisimman alhaiset, erityisesti likvideillä markkinoilla. Olen iloinen, että komissio lähetti uuden lain takaisin nämä ehdotukset, mutta ei ottanut parlamentin kaikkia huolia kuitenkaan huomioon. Me haluamme varmistaa, että sitten kun hyväksyntää varten tämä ehdotus meille tulee uudemman kerran, niin nämä on otettu huomioon. Olemme kuunnelleet myös viranomaista. Nyt täytyy osoittaa, että komissio ja viranomainen on kuunnellut myös meitä tämän toisen asteen lainsäädännön osalta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ozok ECR-ryhmästä. Panie przewodniczący, panie panowie. Puhemies, hyvät naiset ja herrat tässä tarkoituksena on lykätä voimaantuloa direktiivin 2014 65 kohdalla 12 kuukaudella. Se lopulta tulee voimaan vasta 2018. Tämä oli hyvin monimutkainen hanke ja tiedot, joita tullaan keräämään, ovat yhtä lailla äh, moni ulotteisia. Tarvitaan teknistä toteutusta, infrastruktuuria, myös eri yksiköt ajatellen asiaa niin sisäisesti kuin Euroopankin tasolla. Kaikki tarvitsevat tämän lisäajan. Infrastruktuurin toteutus tapahtuu oikeastaan viidessä vaiheessa. Tähän liittyy myös testausvaihe. Me saamme tietää kaikki kaikkeen tämän vuoden heinäkuuhun mennessä. Me haluamme varmistaa, että kaikki todellakin toimii. Kiitos. Ja seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä van Nieuwenhuizen. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Ferberiä hänen rakentavasta, rohkeasta ja tiukasta peräantamattomasta tyylistä, jolla hän meidän neuvottelutiimiämme johti. Mutta kuten hän sanoi, tällä on erittäin suuri vaikutus ei ainoastaan rahoitusmarkkinoihin, vaan myös kaikille käyttäjille, kuluttajille, rahoituslaitoksille. Tässä oli kysymys siitä, että hyvin pitkällisen työn lopuksi löysimme tämän äh, tasapainon. Me haluamme enemmän taloudellista kasvua, enemmän työpaikkoja, tätä me tuemme kaikki. Ja silloin myös rahoitussektorilla on tärkeä osuus. Niiden täytyy huolehtia siitä, että rahoitus muuttuu helpommaksi ja että kaikki se raha, mitä tarvitaan, että se myös virtaa. Ja sen lisäksi komission kanssa puhuimme paljon tästä paremmasta säätelyagendasta. Puhumme tästä Timmermansin kanssa. Tämä on myös hyvin hankala asia. MIFID MIFIR on erittäin tekninen aiheena. Ja varsinkin jos katsotaan asiaa toisaalta kulmalta, niin mehän edustamme tässä Euroopan kansalaisia, kuluttajia, jotka haluavat, että he saavat hyvää informaatiota rahoitustuotteista ja investoinneista, ja se niin, että he voivat toimia hyvällä tavalla. Millä tavalla me olemme nyt näitä tarpeita punninneet? Olemme nähneet, että tämä ei aina ole kovinkaan helppoa, ja tässä on nyt myös ollut tiettyä myöhästymistä. Toki me ymmärrämme, on erittäin tärkeää, että me saamme hyvän käytettävän lainsäädännön, lainsäädännön, se on tärkeämpää kuin se, että se toteutuu nopeasti. Riski oli liian sukkinat häiriintyvät ja sen vuoksi tuemme täysin tätä myöhentämistä. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy käyttää tämä aika hyvin, kuten kollega Donskin täällä sanoi, niin että tämä lainsäädäntö sitten todellakin on parempaa, että se todellakin on käytettävämpää. Ja esimerkiksi määritelmä tutkimus, research, mitä se on? Sehän on tämän lainsäädännön ytimessä. Se ei ole edes mikään yksityiskohta, joten meidän täytyy löytää sille hyvät ratkaisut niin, että saamme ö, yksiselitteisyyttä niin, että lainsäädäntö, tämä tärkeä lainsäädäntö on selkeä, koska ei ole mitään järkeä antaa ihmisille kaikenlaista turhaa informaatiota. Täytyy olla kysymys tärkeästä, relevantista informaatiosta Öö, eikä esimerkiksi asioita, asioista, joita ei esimerkiksi tapahdu. Joten kaikki, mitä voi mitata, ei aina ole arvokasta ja kaikki, mikä on arvokasta, se ei aina ole mitattavissa. Eli meidän täytyy käyttää tässä öö, maalaisjärkeä, olla yhteydessä kuluttajiin, kuluttajansuojajärjestöihin sekä myös rahoittajiin ja investoijiin itseensä. Ja sitä kautta me voimme varmasti saada hyvää lainsäädäntöä, joka auttaa koko sektoria eikä kuitenkaan rasita sektoria liikaa hallinnollisten taakan kautta. Ja sitten seuraavaksi GUE-ryhmän nimissä Demasi. Puhemies, ihan lyhykäisesti Noin vuosikymmen sitten finanssikriisi purkesi ja pu- puhkesi, eikä kuitenkaan ole vielä poistettu näitä ongelmia. Ja tämä tekninen siirto, sitä me tuemme koska tässä saatiin aikaan nyt kuitenkin tiettyä muutosta, jonka nyt kuitenkin rahoituslobby Mifidin kautta on hieman vesittänyt. Esimerkiksi hyödykejohdannaiset, jota vastaan me protestoimme, eh, on yhä vielä epätäydellinen. Ja sen vuoksi esimerkiksi, kun puhutaan eh, erilaisista positiolimiteistä, sekin on vielä mahdollista ja on mahdotonta valvoa koko markkinavolyymiä ja siinä me oikeastaan jäämme USAan jälkijunaan positiolimitteen suhteen. Tämä finanssikriisi eh, ei ratkea sillä, että tämä epätasa-arvo jatkuu, siinä itä siemen seuraavaan kriisiin. Sitten seuraavaksi vihreiden nimissä Philip Lambert. No, Kiitos puhemies. Nyt tulee yhdeksän vuotta siitä, kun kriisi, rahoituskriisi puhkesi. Edelleenkin rahoitusmarkkinoiden nimellisvolyymi on kymmenen kertaa reaalitalouden kokoinen. Eli toisin sanottuna spekuloidaan kymmenkertaisesti kaupan arvon verran. Eli yksi dollari kauppaa, kymmenen spekulaatiota. Se on haitallista reaalitaloudelle ja aivan erityisesti, niin kuin täällä jo mainittiin, joka päivä keinotellaan raaka-aineilla ja elintarvikkeilla erityisesti. On uskomatonta joutua toteamaan, että hyväksytty teksti helmikuulta 2014, jonka tuli astua voimaan kolme vuotta myöhemmin, 2017, ei ole vieläkään siinä kunnossa, että sitä voitaisiin ryhtyä soveltamaan. Ja komissio sitten puolitoista vuotta myöhemmin toteaa, että eikö nyt voitaisi lykätä tekstiä vielä parilla vuodella. Tämä osoittaa valmistautumisen tason ja tekstin monimutkaisuuden, äärimmäisen monimutkaisuuden. Sehän on usein osoitus siitä, että on toimittu löysästi, liian löysästi. Tämä monimutkaisuus johtaa siihen, että nyt vaaditaan taas vuoden lykkäystä. Jos kyse olisikin vain tästä, niin voitaisiin sanoa, että no, on toimittu vähän heikosti ammattimaisesti ja vaaditaan yhtä lisävuotta ja vuosi sitten annetaan lisäaikaa myös keinottelijoille, näille elintarvikekeinottelijoille. Kyse ei ole pelkästään tästä. Kas vain tämä lisäviive on myös mahdollisuus myöntää tiettyjä lisäpoikkeuksia, jotka edelleenkin heikentävät markkinoiden avoimuutta. Kun näitä poikkeuksia myönnetään, niin me vahvistamme sen Mm, epäilyksen, että tekstiä ja sen lykkäämistä käytetään nimenomaan tähän tarkoitukseen. Me äänestämme tätä viivettä vastaan. Jos olisi kyse vain viiveestä, niin me olisimme vastentahtoisesti voineet olla tämän puolella. Mutta sitten kun tekstissä on vielä näitä lisäpoikkeuksia, niin sen takia me hylkäämme tekstin. Ja sitten EFDD-ryhmän nimissä edustaja Valli. grazie, presidente. Capisco Kiitoksia puhemies. Ymmärrän, että on hyvin monimutkaista ja vaikeaa säännellä rahoitusmarkkinoita. Kuitenkin kaikki se aika, jota olemme tähän käyttäneet, on puuttunut kansalaisilta. Niin kuin herra Lämpöt sanoi, rahoitusmarkkinat paradoksaalisesti ovat kehittyneet tietyllä tavalla kriisin jälkeen ja on kannustettukin tämän tyyppisiä käytäntöjä ja tämän tyyppiset käytännöt juuri aikana, kun oli osoittanut, millainen kuilu on pankkimaailman ja reaalitalouden välillä. Tämä oikeastaan osoittaa juuri sitä, että meidän Euroopassamme, puheenjohtaja Junckerin Euroopassa pankkien edusta kyllä hoidetaan, hu- huolehditaan ja se, siinä voidaan toimia kansallisten etuja vastaan. Tämä ehdotus siitä, että lykättäisiin ajallisesti täytäntöönpanoa ei ole tervetullutta. Sitä on käytetty siihen, että otetaan tähän mukaan uusia poikkeuksia, niin kuin vihreiden johtaja äsken totesi, ja tämä juuri tulee vaikuttamaan pankkien ja äh, rahoitusalan ammattilaisten toimintaan. Ja mehän haluaisimme avoimuutta, mitä tulee äh, rahoitusväline järjestelmiin, johdannaisjärjestelmiin ja mitä tulee EFP-järjestelmään, aineellisten hyödykkeiden vaihtoon ja muut liiketoiminta, joissa avoimuus tulee kärsimään, koska selkeästi pankit ovat tällaisia järjestelmän kannalta tärkeitä organisaatioita. Ja jos ne epäonnistuvat, niin sitten taas mennään koputtelemaan veronmaksajan ovelle. Tämä on huono asia. Me halusimme avoimuutta tietyille operaatioille. Meistä tämä on vastuutonta, kun ajatellaan tätä takana olevaa tarinaa. Ja meidän pitäisi olla tässä nyt todella tiukkoja pankkien kanssa mitä tulee rahoitusmarkkinoiden sääntelyn. Ja uskon, että tämä tulee olemaan kyllä vaikea teidän kanssanne, komissaari Hill. Barbara Kappel. Seuraavaksi Barbara Kappel ENF-ryhmästä. Kiitos äh, puhemies komission jäsen Hill. Me olemme yhtä mieltä siitä tänään, että arvopaperimarkkinoiden uudistukset äh, siirretään vuodella eteenpäin ja se on hyvä niin sen vuoksi, että olen myös samaa mieltä esittelijänä sisältökritiikin kanssa – ei oikeastaan ole mitään syytä, että komissio ja ESMA viivästyttävät tätä. Mutta fakta on kuitenkin se, että valvojat eivät vielä ole valvoja, valmiita täytäntöönpanoon. MIFID on liian hankalaa ja 2000 ja siis tämä äh, rahoitusmarkkinakriisi on ollut pitkä ja monimutkainen. Se, että asioista tehdään avoimempia ja että vahvistetaan sijoittajan suojaa ja että pankeilla on äh, tiukemmat äh, tiedotussäännöt. Se on hyvä. Ja sama koskee myös äh, hyödykejohdannaisia ja esimerkiksi varmistus siinä hoidetaan osittain omalla pääomalla. Ja tärkeää on myös, että voidaan välttää spekulointeja johdannaisissa ja nimenomaan hyödykejohdannaisissa ja että voidaan näin valvoa näitä kynnysarvoja ja myös päästökauppaa. Mutta raaka-aineethan eivät ole mikään pankki kuitenkaan. Kuten komission jäsenkin sanoi, tälle täytyy löytää ihan oma säätelynsä sen vuoksi, että raaka-ainemarkkinoiden vääränlainen säätely voisi johtaa vakaviin häiriöihin. Κανείς νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει πως όπως πάρα πολλοί τομείς της οικονομίας... Kiitos puhemies. Monet varmasti ovat samaa mieltä siitä, että niin kuin monilla muillakin markkinoilla, niin rahoitusmarkkinoillakin tarvitaan kunnon sääntelyä niin, että kaikilla on varmuus siitä, mitkä säännöt ovat. Jäsenvaltiot Euroopan unionissa joutuvat nämä takeet tarjoamaan niin, että kaikkien osapuolten edut varmistetaan se, että aukkoja ylipäätään on ollut sääntelyssä ja nyt yritetään kuitenkin parantaa tavallisten ihmisten jokapäiväistä elämää. Näin aikoina työttömyys on kasvanut. Se vaikuttaa moniin perheisiin ja kotitalouksiin. Ihmiset katsovat unionia ja sen toimielimiä, jotta ne tarjoaisivat heille jokapäiväisiin ongelmiin ratkaisuja. En usko, että tällä tekstillä tällaista ratkaisua saadaan. Meidän tulisi eh, pohtia suuria kysymyksiä, tavallisten ihmisten ongelmia ja kohdennettuja toimia. Meidän on tarjottava sijoittajille tarvittavat takeet, mutta tämä on kyllä hyvin kaukana normaalien ihmisten tavallisesta elämästä. Ihmiset haluavat, että heidän elantoonsa liittyvät ongelmat pystyisimme ratkaisemaan ja tällä mittarilla he mittaavat meidän toimiamme. Olemmeko me toimineet heidän etunsa mukaisesti? Sitten edustaja Kirtsos. No Kiitoksia puhemies. Mielestäni on olennaisen tärkeää, että tämä lykkäys toteutuu. Monet meistä varmasti tämän hyväksyvät välttämättömyytenä, mutta tietenkin tähän liittyy myös tämä ongelma, että me pysy perässä, kun markkinakehitys kiihtyy. Tähän liittyy siis toinenkin puoli. Rahoituskriisi oli 2008, se vaikutti syvällisesti Euroopan unionin myös, ja minun mielestäni kun ajatellaan sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia, joita tästä syntyi tämä on aiheuttanut muutoksia asenteissa, myös täällä Euroopan parlamentissa. Ja nyt me haluamme kunnolliset takeet, jotta tällainen kriisi kriisiltä vältytään, luottokriisiltä vältytään tulevaisuudessa ja kuitenkin voimme nähdä esimerkkejä muualla, Kiinassa esimerkiksi tai pankkijärjestelmä äh, EUn eteläosissa pankeilla on oikeu, ongelmia äh, negatiivisten korkojen kanssa. Vakuutusyrityksillä on myös vaikeuksia. Vaikeuksia tulee USAsta, yhdistyneestä kuningaskunnasta, Nämä ovat huomattavia rahoituskeskuksia. Ja kun ajatellaan poliittista tilannetta, mitä tämä kaikki tähän vaikuttaa, niin tilanne on vaikea. Tästä otetaan siis siirtymävaiheen turvatoimia, kun siirrytään statuskuosta uuteen tilanteeseen. Tarvitaan vahvempaa lainsäädäntöä. Niin ikävä kyllä en voi hyväksyä sinisiä kortteja. Me olemme kovasti myöhässä aikataulusta äänestys alkaa 12.30 ja me emme välttämättä saa keskustelua vietyä päätökseen siihen mennessä. En voi hyväksyä sinisiä kortteja. Ja herra Gualtieri seuraavaksi. Kiitos. On tärkeää, että tämän tärkeän prosessin saamme käydyksi rahoitusmarkkinoiden sätelemiseksi. MIFID on keskeinen pilari tässä hankkeessa. Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet tärkeän sopimukseen, jolla varmistetaan äh, markkinatoimijoille markkinoiden varmuus ja vakaus. Ja olemme ottaneet komission ehdotuksen vastaan tästä lainsäädäntöpaketista ja vuodella siis lykättäisiin tätä täytäntöönpanoa. Näin toimijat voivat kehittää äh, tietotekniikka järjestelmiään, joka on aivan välttämätön. Parlamentti oli mukana siinä, että tämä hanke saatiin nopeasti valmiiksi. Parlamentin aloitteesta toimittiin ja esittelijän työn takia saimme tekstiin myös tiettyjä muutoksia, jotka tekevät tekstistä johdonmukaisemman, nimenomaan kun ajattelemme lainsäädännön täytäntöönpanoa ja säätelykehystä pyytäisin edustaja Lambertsia lukemaan tekstin, eikä vain nostamaan ristiriitoja esille, joille ei ole perusteita. Hän varmasti havaitsee tekstin lukiessaan, että tässä pyritään nimenomaan johdonmukaisuun sen ratkaisuun. Haluaisin korostaa sitäkin, että rahoitustoimet arvopaperimarkkinoilla on jo katettu lainsäädännöllä MIFID-säännöt ovat keskeisiä, kun harmonisoimme rahoitusmarkkinoita ja luomme yhteistä sääntökirjaa, joka on välttämätön sijoituspalvelu markkinoilla, sisämarkkinoilla EU:ssa. Tämä on tärkeää myös pääomasijoitusten kannalta. Näin ollen toisen tason lainsäädäntö on saatava nopeasti hyväksytyksi ja varmistetuksi, että kaikki täytäntöön pannaan tammikuusta 2018. Edustaja Messerschmidt. Tämä tämänpäiväinen ehdotus on välttämätön puuttuminen siihen, miten meidän arvopaperimarkkinamme toimivat ja siksi äänestämme tämän puolesta. Meistä on ratkaisevaa se, että voimme puuttua esimerkiksi erittäin nopeaan kauppaan ja huolehtia siitä, että voimme puuttua algoritmikauppaan mahdollisimman nopeasti. Ja Esimerkiksi kun täällä on puhuttu elintarvikekaupasta ja siitä, millä tavalla niitä voittoja voitaisiin käyttää. Ja me näemme, millä tavalla tämä on kehittynyt menneinä vuosina, ja tämä on johtanut vakaviin seuraamuksiin varsinkin kehitysmaissa. On hyvä, että nyt toki monta vuotta liian myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei koskaan, että me saamme nyt arvopaperimarkkinat, jotka toimivat oikeudenmukaisin ja hyvin säännöin, eikä viidakon säännöin mukaan arvoisa Puhemies, lähes kymmenen vuotta sen jälkeen, kun rahoituskriisi alkoi, on todellakin aika, että lopetamme vain nämä äh, kosmetiset toimet, kun olemme keskustelleet tässä komissaarin kanssa. Se tietysti on täysin perusteltua, mutta rahoitusspekulaatio jatkuu entisellään. Ei oikeastaan mitään suuria muutoksia ole tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 15 miljoonaa rahoitusvälinettä markkinoilla todella monimutkaista, siksi meidän tarvitsee säännellä tilannetta, mutta näyttää siltä, että tässä käytetään kahdenlaisia toimia. Oikeastaan kansalaiset joutuivat maksamaan rahoituskriisistä, vaikka eivät sitä mitenkään aiheuttaneet, mutta rahoituslaitosten kohdalla mikään ei ole muutunut. Kaikenlaisia vapautuksia, poikkeuksia, eri välineitä on. Minun mielestäni tässä me tarvitsemme kunnollista sääntelyä. Muutoin tämän tyyppiset rahoituslaitokset jatkossakin ottavat demokratiamme panttivangiksi, emmekä voi sallia sitä tässä eurooppalaisessakaan yhteydessä. Tarvitsemme suurempaa demokratiaa, enemmän sääntelyä. Ei, Bai. MIFID-sääntely pyrkii estämään sen, että pankit myyvät mitä tahansa aivan kenelle tahansa, eli riskialttiita välineitä huonosti tiedotetuille, haavoittuville asiakkaille. Mietintö pyrkii siihen, että direktiivi saadaan 2017 vuonna voimaan, kymmenen vuotta sen jälkeen, kun subprime-kriisi käynnistyi. Lisäaikaa annettaisiin pankeille, jotka ovat hyötyneet eh, hyväuskoisuudesta ja haavoittuvista asiakkaista. Joko EAMV ei ole pätevä Äh, toteuttamaan vapakaavasta otettavaa sääntelyä, taikka sitten se antaa lisää löysää kansainvälisille pankeille, jotta ne voivat hyötyä nykylainsäädännön aukoista. Tällä alalla, niin kuin muillakin, ei pidä tehdä katteettomia lupauksia, jos niistä ei aiota pitää kiinni. Miten komissio aikoo taistella pankkien äh, epäavointa toiminta vastaan? suurilla periaatteellisilla julkilausumilla, ultraliberaaleilla äh, kommenteilla, jotka mahdollistavat spekulaation. Tomk. Edustaja Tomk. Kiitos äh, puhemies. Olen äh, pahoillani siitä, että direktiiviä ei panna täytäntöön ensi vuonna niin kuin alun perin oli suunniteltu, mutta olen tästä kuitenkin nyt samaa mieltä. Jos me sitä kautta voimme taata paremman kuluttajasuojan, niin voimme puolustaa tätä myöhäistämistä. Me olemme kyenneet löytämään uusia heikkouksia tuolla talouskentällä ja me olemme onnistuneet nämä heikkoudet poistamaan ja huolehtimaan siitä, että saadaan aikaan tasapainoa ja että esimerkiksi epä oikeudelliset toimet, niihin on voitu puuttua tai estämään. Me tarvitsemme myös parempia kaupparakenteita ja mikä myös on välttämätöntä on parempi valvonta ja enemmän toimivaltuuksia näiden markkinoiden valvomiseen. Kaikessa asian ytimenä on parempi kuluttajasuoja. ESMAN täytyy yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa luoda uusi tietojen keruujärjestelmä, jonka kautta voimme myös äh, saada aikaan parempaa avoimuutta. Kaiken sen perusteella, mitä nyt olen sanonut, äh, voin vetää ne johtopäätökset, että nämä muutokset ovat välttämättömiä ja tuemme niitä. Edustaja Gilles. Kiitoksia puhemies, komissaari. Esitellään on tärkeää, että parlamentti ja neuvosto ovat onnistuneet löytämään kompromissin direktiivistä. MIFID 2 ja MIFIR ovat kaksi tärkeimpiä lainsäädäntöosuuksia rahoitusmarkkinoilla, joita ta- täytyy ratkaista kriisin jälkeen. Tarkoituksena on suojella sijoittajia, lisätä avoimuutta ja tarttua spekulointiin. Ja tämän takia olemme ottaneet käyttöön uusia sääntöjä. Kuitenkin on valitettavaa, että kysymykset liittyvät tietotekniikkajärjestelmän tekemät välttämättömät välttämättömäksi lykätä rahoitusmarkkinadirektiiviasetusta vuodella. Niin komission todellakaan ei pitäisi pitää tätä minään blankkosekkinä. Odotan selkeää raportointia siitä, miten on edistetty täyttäntöönpanopäivämäärään 18 kohtia. Olisin kovasti pettynyt, jos emme pystyisikään olemaan valmiita 18. Eh, tammikuussa. Meillä ei ole varaa tällaisen. Meidän pitää saada aikaan edistystä toisen tason toimissa. Pitää ottaa huomioon huolet, joita parlamentti on ottanut esiin, aivan erityisesti uusi hyödykemarkkinajohdannaisjärjestelmä. Meidän tarkoituksena on varmistaa, että kaupantekijät hyödykemarkkinoilla eivät saa hintoja nousuun elintarvikemarkkinoilla, polttoainemarkkinoilla. Se vaikuttaa sitten kansalaisiin, ei vain omiin äänestäjiin, vaan koko EU-hun. Ja vielä lopuksi odotan, että komissio yksityistoisesti kertoo uudesta järjestelmästä toisella tasolla, eikä tule vesittämään sopimusta, joka oli kunnianhimoinen, joka saatiin aikaan tasolla yksi. Edustaja Kelly. Komission jäsen Hill, puhemies. Me näin lykkäämme tätä hanketta 3. tammikuuta 2018. On parempi tehdä asiat kunnolla eikä toimia hätäisesti. Euroopan unionissa tarvitaan lainsäädäntöä, nyt kun elpyminen on käynnistynyt ja olemme päässeet taantumasta. Tarvitsemme rahoitusmarkkinat, jotka toimivat hyvin ja joita säännellään hyvin. Rahoitusmarkkinat ovat tärkeät talouden kannalta. Tarvimme tätä talouden ja talouden kasvun ja työpaikkojen synnyttämiseen. Markkinoita on kuitenkin säänneltävä hyvin. Jos tämä ei onnistu, niin sillä on haitallisia vaikutuksia talouteen. On tervetullutta parantaa myös kuluttajan suojaa. Avoimuuden lisääntyminen tässä mielessä on ollut jo pitkään tarpeen ja mieluusti näen, että tämä hanke täytäntöön pannaan. Myös ilmoituksista on paremmat säännöt. Näin ei voi toimia vilpillisesti, eikä välittäjät, eivätkä välittäjät voi toimia vilpillisesti niin, että huonosti perillä olevat kuluttajat ja piensijoittajat kärsivät. Tämä lainsäädäntö on tärkeässä roolissa, kun taloutta pyritään vakiinnuttamaan tulevina vuosina. Sen tulisi auttaa meitä välttämään keinottelukuplia ja sitä, ettei jälleen kerran palata takaisin taantumukseen. Kiitokset ja sitten edustaja Sant. Kiitos. Puhemies, teksti, josta puhumme, liittyy hyvin monimutkaiseen lainsäädäntöön vastauksena rahoitusmarkkinoiden tarpeisiin EU:ssa ja koko maailmassa. Ne antavat meille mahdollisuuden äh, tarkastella sitä, miten nämä rahoitusmarkkinat miten rahoitusmarkkinat äh, toimivat. Äh, ihmiset ovat epäluuloisia sen vuoksi, että on niin paljon korruptiota, rahanpesua, aggressiivista verosuunnittelua ja verokiertoa. Ja on tiettyä totuutta, mutta tämä kaikki on kuitenkin aika kaukana kokonaistotuudesta. Me tarvitsemme äh, kunnolliset rahoituspalvelut äh, niin, että kasvu saadaan aikaan. Ja nyt me annamme tavallaan uusia menetelmiä adaptoida rahoitusmarkkinat tämän päivän tarpeisiin. Me tarvitsemme uusia toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa sen, että rahoitusmarkkinoilla käytetään parhaita käytänteitä ja toimitaan eettisesti. Tällä hetkellä meillä ei ole näitä takeita. No. Edustaja Kotsoliino. Al punto in cui siamo è inevitabile giungere al 3 gennaio del 2018. Per... Nyt sellaisessa taitteessa, että saamme avoimemman järjestelyn, kun lainsäädäntö astuu voimaan. Kuitenkin meidän tulisi olla varovaisempia jatkossa. Jos me toteutamme tämän tyyppisiä uudistuksia, emmekä määrittele realistista aikataulua, niin on kyllä harmi, että meillä ei ole sellaisia välineitä, jotka varmistavat esimerkiksi siirtymäkauden. Ja näin arvoparimarkkinaviranomaisella voisi sitten olla riittävät resurssit. Täytyy muistaa myös kuluttajien tilanne. Rahoitusmarkkinoista on tehtävä uskottavammat ja avoimemmat. Me emme voi määritellä kunnianhimoisia tavoitteita lainsäädännölle ja sitten toimittava niin, että asiat vain venyvät ja viiveitä syntyy. Kiitos. Edustaja monsieur le président. Évidemment, la... Puhemies, tietenkin rahoitusmarkkinoiden sääntely on välttämättömyys. Lähes kaikki Euroopan kansalaiset ovat tämän takana. Hehän todistivat, joutuvat jopa uhreiksi jatkuvissa kriiseissä, erityisesti viittaan kahdeksan kriisiin koska tietty monimutkaiset rahoitusvälineet oli otettu käyttöön ja sen vaikustivat talouteemme. Kuulen näitä argumentteja lykkäyksen puolesta, mutta korostaisin yhtä seikkaa. Tämä ei voi olla mikään puhdas sekki komissiolle, että se jatkossa hylkäisi toimenpiteitä, jotka ovat täysin välttämättömiä. Tähän lykkäystä saa käyttää. Ajattelen erityisesti spekul- elintarvike- ja raaka-ainespekulointiin. Yksi asia, E- ei voi sulkea ovea joltakin, että voitaisiin joku toinen ovi sitten avata muulle. Erityisesti ST-ryhmässä meille on tärkeää, että ei sokeasti vapauteta arvopaperistamista esimerkiksi. Sehän liittyy nyt tällä hetkellä pääomamarkkinoinnin hankkeeseen. Tässä tulemme olemaan valppaita, mutta teksti muutoin kyllä etenee oikeaan suuntaan. Seuraavaksi sitten keskustelemaan puhujalistaa. Ensimmäiseksi Deano Kuluttajan suoja, sijoittajien suoja, kansalaisten suojeleminen, luottamuksen palauttaminen, kaikenlaisen keinotteluvastainen työ, avoimuuden lisääminen äh, rahoitustoimissa on totta kai tavoitteemme mahdollisuuksien mukaan. Meidän olisi tullut äh, saada lisää tietoa reaalitalouteen kohdistuvista äh, kriiseistä. Nyt valoa olemme saaneet, mutta vaikutuksia ei kuitenkaan reaalitaloudessa näy. Ja tämä minua suututtaa. Miten Eurooppa voi tämän sallia? On jo aika ottaa käyttöön tehokas lainsäädäntö, joka estää keinottelua ja palauttaa luottamuksen kansalaisten keskuuteen. Sanotaan, että paholaispille yksityiskohdissa ja uutta määräaikaa nyt vaaditaan. Jos olen ymmärtänyt, niin se johtaisi siihen, että yksityiskohdat saadaan kuntoon. Toivotan, että tällä välin ei synny uutta rahoituskriisiä. Yes. Edustaja Marjas signor presidente Kiitos puhemies. Minä uskon, että menestys riippuu oikeastaan vain siitä, miten hyvä tämä raportointi on. Ja minä uskon, että ESMA ja kansalliset viranomaiset tarvitsevat viitetietojärjestelmän, jonka kautta on helpompaa varmistaa, että keskusviranomainen ja kansalliset viranomaiset voivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä ja että voidaan estää kaikki näiden markkinoiden väärinkäyttö. Minä uskon, että meillä tässä on hyvät säännöt, jolla kykenemme lisensioimaan nämä rahoitusyritykset myös ja niiden toiminta. Se, millä tavalla tämä raportointi hoidetaan, siihen ei vielä ole järjestelmä, mutta toivon mukaan nopeasti. Edustaja Synanin. Puhemies, rahoitusmarkkinoiden luonteen takia niihin sisältyy paljon riskejä. Kuitenkin silloin, kun markkinoita manipuloidaan, niin täytyy olla kyse myös rikosoikeudellisesta vastuusta. Kun ajattelemme raportointia ja tiedonkeruuta, niin on varmistettava, että järjestelmä on käyttökunnossa. Totta kai se on hyvin suurista instituutioista, jotka pystyvät pitävään puolensa hallituksia vastaan. Kun muistan esimerkiksi Simitisin hallituksen Kreikassa, silloin kun syntyi harha odotuksia ja kuplia, niin näin kävi. EAMV joutuu aloittamaan työn niin, että järjestelmä on kunnossa, avoimuus toimii ja on käytössä myös sanktiojärjestelmä. Silloin kun vääriä tietoja annetaan, niin silloin tilanne täytyy korjata ja rangaistuksia langettaa. Kiitos. Uh, Mr. President, thank you. Puhemies, kiitos. Lähden liikkeelle peruskohdasta. Hyvä sääntely. Minkälaisia periaatteita siihen liittyy? Tässä pyritään asettamaan realistisia tavoitteita ja pääsemään niihin ja aikarajoihin. Ja minä inhoan, jos sen pidä kiinni aikataulusta. Kuulen täällä selvästi sellaisia näkemyksiä, joita on tehty. Olen kiitollinen tuesta tässä yhteydessä, jolloin terve järki puoltaa lykkäystä, jotta varmistutaan siitä, että tämä äärimmäisen monimutkainen lainsäädäntö voidaan todella ottaa käyttöön hyvin. Mielestäni tämä on oikea päätös, mutta olen täysin sitoutunut varmistamaan sen, että pidämme nyt kiinni aikataulusta, jonka asetamme, joten täytyy olla realistinen. Sitten meidän täytyy pystyä myös kaikki täytäntöön panemaan tähän mennessä. Mitä tulee näihin erityiskysymyksiin, teemme työtä sen puolesta, että saamme suurimman osan toisen tason toimista hyväksyttyä. Kesäkuussa olemme jo hyväksyneet 11 RTS-sääntelyteknistä äh, säännöstä. Lisää tulee tässä kuussa. Nyt on niin, että olemme pyytäneet EAVM tarkastelemaan näitä ehdotuksia tietyillä alueilla vasta, ja tämä liittyy monta kertaa kysymykseen, jota parlamentissa on otettu esille, joten jälleen kerran me tarkastelemme tiettyjä avoimuusvaatimuksia johdannoismarkkinoilla, velkakirjamarkkinoilla, että pystytte varovaisempaa toimintaa ja meidän mielestämme tämä onkin perusteltua. Tässä tärkeässä kysymyksessä, mitä tulee positiolimitteihin, jotkut jäsenet ottivat tämän täällä esille. Mitä tulee maatalousjohdannaisiin, me haluamme positiolimiteistä herkempiä, niin otetaan huomioon, että likvidit markkinat ja vähemmän likvidit markkinat. Minä ymmärrän olevan niin, että jotkut parlamentissa haluavat rajoittaa liiallista volatiliteettia ja spekulaatiota in, olennaisen tärkeissä hyödykkeissä positiolimittijärjestelmän kautta, kuten te tiedätte, on tehty tarkistettu ehdotus ja on otettu huomioon meidän ehdotuksiamme ja ajatuksiamme, jotta limiittiregimi sopii paremmin hyödyketyyppeihin ja olemme tästä tyytyväisiä. Ja nyt tehtävänä on arvioida ja ehdotuksensa etuja tasapainottaa, miten tämä uudistettu järjestelmä ottaa huomioon hyödykkeiden hintavaihtelut, vaikkakin samalla säilytetään likviditeetti markkinoilla ja edelleen myös ajatellaan yrityksiä, jotka eivät ole finanssiyrityksiä. Haluamme varmistaa, että sääntöjen sovellusala on sopiva, eivät sitä sovelleta niihin, jotka käyttävät rahoitusmarkkinoita vastuullisesti suojatakseen riskejään tai milloin rahoitusyritystoiminta on pientä verrattuna perustoimintaan yrityksessä. Mitä tulee kysymykseen, joka minulle tehtiin kakkostason toimien täytäntöönpanosta? Kyllä, olen haluan tehdä näin mahdollisimman nopeasti, olen sitoutunut tähän ja kyllä hyväksyn täysin sen, että me emme etsi mitään, halua mitään puhdasta sekkiä ja tietenkin tulen varmistamaan myös sen, että virkkamieheni pitävät neuvottelutiimi täysin ajan tasalla edistyksestä, jota on saatu aikaan. Grazie, La parola. Kiitokset komission jäsen. Ja sitten eh, edustaja Ferber. Kiitos puhemies, komission jäsen ja hyvät kollegat. Haluaisin kiittää kaikki, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Muutama asia kuitenkin. Minä esittelijänä en olisi ikänä, ikinä hyväksynyt tätä lykkäystä, ellei teollisuus olisi sitä itse vaatinut ja joka sanoo, että näin ei ole, niin äh, ei puhu totta. Kysymys on siitä, että ESMA ei kyennyt saamaan aikaan teknistä infrastruktuuria, jonka johdosta kansalliset viranomaiset eivät kykene hoitamaan tehtäviään. Toiseksi nämä kaksi mietintöä, joista me pian äänestämme, ei siinä ole kysymys äh, näistä positiolimiteistä, äh, vaan tässä on kysymys säätelevästä teknisestä standardista, josta me keskustelemme, ja meidän parlament, me olemme parlamenttina kuvailleet kantamme hyvin ja odotamme nyt, täyttääkö komissio nämä vaatimukset, mutta siitä ei nyt äänestetä. Kolmanneksi näissä asioissa, jotka olemme ottaneet esiin. Emme ole ottaneet estään, mitä, esille mitään asiaa sen vuoksi, että teollisuus olisi sitä vaatinut, vaan siksi, että viimeisen kahden vuoden aikana varjoesittelijät ja minä olemme tavanneet kuukausittain Esman ja komission ja keskustelleet yhä uudelleen siitä, millä tavalla yksittäiset ongelmat voitaisiin ratkaista ja nämä asiat, jotka ESMA tai komissio äh, meille antoi, ovat ne, mistä me äh, puhumme, mutta me emme voi niitä ratkaista, koska direktiiviä ei ole. Ja sitten vielä lopuksi haluan sanoa, mitä tulee tähän esitehdirektiiviin, jota komissio on ehdottanut, tästä, tähän tullaan tekemään muutos MIFIDiin, kuten me teimme, ja sen vuoksi tämä sama muutos on tehtävä myös tähän esitedirektiiviin. Tämäkään ei ole teollisuuden vaatimus, vaan kysymys on paremmasta säätelystä, paremmasta hallinnosta, kuten olemme sopineet Eli kysymys ei ole siitä, että me loisimme tässä vain uusia porsaanreikiä teollisuudelle. On todella kohtuutonta väittää näin. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat rakentavasti olleet mukana tässä. Se antaa minulle rohkeutta tulevaisuuteen. Kiitos. Grazie, onorevoli Ferber. Grazie. Kiitokset edustaja Ferber, kiitokset kaikille kollegoille.